elokuva digitaaliajalla. Ja nyt eh, puheenvuoron saa esittelijä neljä minuuttia. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowny panie komisarzu, eh, w moim dzisiejszym przemówieniu pierwszoplanową rolę odegra film. Hyvä puhemies, arvon komission jäsen. Mietintöni käsittelee eurooppalaista elokuvaa. Ja vuosi 2014 oli aika menestyksekäs eurooppalaiselle elokuvalle tuotimme noin 1500 elokuvaa Euroopassa, eli kaksinkertaisen määrän yhdysvaltalaisiin elokuviin verrattuna. Kuitenkin katsojien määrä oli epäsuhdassa tähän määrään, ja suurin osa elokuvista näytettiin ainoastaan niiden tekovaltioissa. Eurooppa on johtavassa asemassa, kun katsotaan tuotannon määrää, mutta ei kuitenkaan katsojaluvuissa. Ja tähän meidän olisi saatava muutos. Mietinnössäni katson sitä, miten eurooppalaista elokuvaa voitaisiin jakaa entistä paremmin ja samoin edistää sen saatavuutta. Meillä on erilaisia keinoja katsella elokuvia, kuten esimerkiksi tilausvideo palvelut. Ja tarvitsemme eri medioiden käyttämiseen entistä enemmän joustavuutta. Meidän tulisi pyrkiä parantamaan audiovisuaalisia kanavia, jakelukanavia ja pyrkiä siihen, että eurooppalaiset katsojat todella saisivat nähtäväksi eri foorumeilla entistä enemmän elokuvia. Euroopan elokuvateollisuus tarvitsee oikeanlaisen ympäristön, jotta se voi käyttää kulttuurista ja taloudellista potentiaaliaan luovuuteen. Yksi keino saada elokuva paremmin esiin on jälkiäänitys tai tekstitys nyt digitaaliajalla yksi elokuva voidaan tekstittää usealle kielelle. Meillä on myös elokuvafestivaaleja Karlovivaarista Berliinin ja esimerkiksi Lux-palkinto, joka on saavuttanut varsin laajan, tai jonka kautta elokuvat voivat saada varsin laajan yleisön. Oli esimerkiksi eräs elokuva, joka, Iida-elokuva, joka ei saanut heti suurta näkyvyyttä Puolassa, mutta kuitenkin muualla Euroopassa. Tarvitaan kyllin hyvää rahoitusta ja siksi alaohjelma media on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Ja Euroopan investointi rahastolla on myös oma roolinsa. Eli meidän pitäisi pyrkiä parantamaan promotiota, myynnin edistämistä myös kansainvälisesti. Tärkeää on kehittää ja edistää myös elokuvalukutaitoa ja lukutaitoa mahdollisimman nuoresta iästä lähtien. Ja myös Elokuva-ala ja sen merkitys tuleville sukupolville on tärkeää. Meidän tulisi parantaa digitalisointia ja tässä mietinnössä niin en halua keskustella pelkästään elokuvateollisuuden tulevaisuudesta. Tämän tulisi näkyä erilaisina lainsäädäntötoimina komission ja muiden äh, tahojen toimesta. Tätä yhteistyö todella odottaa. Kiitoksia kollega Venta. Hyvät kollegat, meidän täytyy oikeastaan lopettaa kello 23 ja sanoin tuossa, että otan pari lisää, koska täällä oli vain kaksi. Äh, Catch the Eye-menettelyssä ja nyt tämä luettelo on suljettu ja toivon, että ymmärrätte, että pysymme nyt tässä kahdessa ja tässä ainoastaan edustajat Kaputo ja Adenolfi saavat puheenvuoron. Kollega Kaputo. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Tekijänoikeuksien tehostaminen on äärimmäisen tärkeää. Siihen liittyy luovan teollisuuden ja itseilmaisun potentiaalin ja kapasiteetin käyttö. Tämä on äärimmäisen tärkeää juuri tällä alalla, audiovisuaalialalla. Ja tähän pitää ottaa, tässä pitää huomioon myös taloudelliset näkökohdat. Tällä alalla voidaan luoda digitaalisilla markkinoilla työpaikkoja. Tällä taiteellisella alalla tarvitaan todella tekijänoikeuksia, niitä on toteutettava oikealla tavalla ja toimijoille on maksettava oikeanlaisia korvauksia. Ja nyt kun teknologiat ovat kehittyneet, meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota myös yksityisyyden suojaan. Haluaisin, että tekijänoikeuksia ja yksityisyyden kysymyksiä katsottaisiin yhdessä. Ja meidän tulisi ehkä komission toimesta laatia myös oikeanlaiset määritelmät asioille. Kiitoksia kollega Kaputo. Seuraavaksi kollega Adenosic. Kiitos puhemies. Opiskeluideni ansiosta tutustuin hyvin siihen, minkälaisia ongelmia niillä henkilöillä on, jotka lähtevät audiovisuaalialalle. Esimerkiksi luoton saanti kulttuuriyrityksissä on äärimmäisen hankalaa. Komissio ei kuitenkaan tähän mennessä ole tarjonnut näihin kysymyksiin kyllin hyviä vastauksia. Meidän täytyy suojella näitä tahoja erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa annetaan tiettyjä vääränlaisia poikkeuksia. Italiassa Walt Disney, yhdysvaltalainen yritys, sai poikkeusluvan äh, miljoonien arvosta ja se pystyy tätä kautta helpommin jakelemaan omaa tuotantoa. Ja tämä taas on haitaksi meidän tuottajillemme. Meidän tehtävänämme pitää olla se, että suojelemme eurooppalaista kulttuuria ja sitoudumme siihen, että kulttuuria edistetään digitaalisilla markkinoilla. Kiitoksia kollega Adenolfi. Menettelymän puheenlista on näin päätetty ja komission jäsen Hogan saa puheenvuoron. Thank you, Mr. President. Um... Kiitoksia puhemies. Komissio pitää erittäin hienoa sitä, että tuetaan Euroopan elokuva-alaa. Haluaisin kiittää ensinnäkin eh, edustaja Ventaa tästä asiakirjasta. Tämä on samalla linjoilla kuin Euroopan komission kanta. Hyvä. Aivan kuten eh, komission tiedonannossa sanottiin toukokuussa 2014. Parlamentti ja komissio pitävät eurooppalaisia ja erokuvia arvossaan. Ja näemme kuitenkin, että alalla on heikkouksia verrattuna Yhdysvaltojen tilanteeseen. 2013 1546 elokuva tuotettiin Euroopassa ja hyvin pieni osa näistä kuitenkin meni niiden alkuperäisten maiden ulkopuolelle. Ajatellaan Eurooppaa kielellistä monimuotoista, kulttuurista monimuotoista ja sitä, että nämä elokuvat saavat äh, rahoitusta hyvin pieniltä toimijoilta. Mutta kuitenkin alaa pitää saada edistymään, sitä pitää äh, tukea, jotta elokuvat leviävät laajemmalle. Ja tarkoituksena on saada eurooppalaiset elokuvat yleisön nähtäville. Järjestetään kaikenlaisia tapahtumia, konferensseja eri paikoissa ja pyritään myöskin saamaan tehostettua näitä politiikkoja, oli kyse sitten paikallisista, alueellisista tai eurooppalaisista elokuvista. Ja meidän pitää saada aikaiseksi uusia toimintamenetelmiä digitaaliajalla ja saada ihmisiä kiinnostumaan eurooppalaisista elokuvista ja myöskin eh, tekijäoikeusuudistus ja mediapalveludirektiivi pitää saada yleisön tietoon. Ja elokuvafoorumi käyttää erilaisia menetelmiä riippuen siitä, mistä asiasta keskustellaan. Esimerkiksi pyöreän pöydän keskusteluja käytetään ja elokuvafoorumi sitten huipentuu ensi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä Brysselissä ja tietysti Euroopan parlamentti on mukana tässä prosessissa. Eurooppalainen ohjelma Luova Eurooppa ja sen mediastrategia ovat erittäin tärkeitä eurooppalaisen elokuvan tukijoita. Se edistää elokuvien levittämistä Euroopan sinne äh, elokuvateattereissa – ja myöskin kaikenlaisia eri tapoja, esimerkiksi tilausvideopalvelut ja muut. Ähm, niitä halutaan edistää. Ja halutaan antaa kannustimia tälle alalle, jotta elokuvia saadaan levitettyä paremmin. Ja myöskin yksityisiä investointeja halutaan kannustaa, jotta oltaisiin vähemmän riippuvaisia julkisesta rahoituksesta. Euroopan komissio ja myöskin Euroopan investointipankki haluaa tällaisen uuden investointivälineen, eh, joka lanseerataan ensi vuoden alussa. Hyvä puhemies, tämä digitaalinen vallankumous on on erittäin tärkeää luovalla alalla, kuten elokuva-alalla. Tämä on erittäin tärkeää luova Eurooppa-ohjelma ja komissio tukee tätä aloitetta tulevina vuosina. Dank, Paljon kiitoksia komission jäsen. Keskustelu on näin